Il presidente. Eccoci qua. Come andiamo? La seduta è aperta. Istunto alkaa. Hyvää huomenta, hyvät kollegat. Ensimmäisenä kohtana esityslistalla on neuvoston ja komission julkilausumat. Kuulemme Kroatian puheenjohtajakauden toimintaohjelman esittelyn. Muistutan, että on mahdollista käyttää standardimenettelyä ja myös sähköistä menettelyä, kun haluatte pyytää puheenvuoroa menettelyyn ilman puhujalistaa. Ja meillä on myös siniset kortit ja tiedätte menettelyn annan puheenvuoron välittömästi pääministeri Plenkovicille. Hän saa puheenvuoron. Kiitos. gospodine davide poštovani predsjedniče potpredsjednici i ähm, varapuhemiehet euroopan parlamentin jäsenet komission puheenjohtaja hyvät kollegat minulle on suuri ilo olla täällä tänään euroopan parlamentissa esittelemässä ensimmäisen kroatian eu puheenjohtajakauden painopisteitä. Tämä on historiallinen hetki Kroatialle ja kaikille kansalaisillemme. Vain 30 äh, vuotta sitten Kroatiassa oli ensimmäiset vapaat vaalit ja silloin äh, Kroatian ihmiset saivat äh, takaisin itsenäisyytensä ja Kroatia palasi maailman poliittiselle kartalle itsenäisenä valtiona. Ja olen iloinen, että minulla on nyt eh, mahdollisuus eh, puhua teille 28. muistopäivänä, kun Kroatia eh, hyväksyttiin itsenäiseksi maaksi. Me saimme itsenäisyyden hyvin vaikeissa olosuhteissa. Meidän sotilaamme menestyksekkäästi puolustivat ja vapauttivat maamme ja Kroatia äh, kehittyi äh, demokraattiseksi maaksi. Kuusi ja puoli vuotta sitten Kroatiasta tuli EUn jäsenvaltio ja EU on nyt Kroatian koti. Euroopan äh, integraation polku ohjasi Kroatiaa sen tiellä ja minä odotan menestyksekästä ja hedelmällistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa tulevan kuuden kuukauden aikana ja tarkoituksena on osoittaa kansalaisillemme, että EUn jäsenyydestä on huomattavia etuja. Meillä on paljon tehtäviä edessämme. Ensinnäkin meidän täytyy saada aikaan sopimus monivuotisesta rahoituskehyksestä ja se, että me saamme sen ajoissa tehtyä seuraavaksi seitsemäksi vuodeksi, se on meidän prioriteettimme. Ja tässä äh, monivuotisen rahoituskehyksen tulisi vastata kaikkien jäsenvaltioiden kansalaisten odotuksiin, joten meidän täytyy jatkossakin rahoittaa kohesiota ja maatalouspolitiikkaa, mutta myös äh, vastata niihin moniin haasteisiin, joita unionilla on edessään meidän täytyy vastata äh, tähän yhdessä ja yhtenäisesti samanaikaisesti kuitenkin kunnioittain kaikkia meidän erojamme, taloudellisia, sosiaalisia ja demografisia eroja. Sen täytyy myös tehdä Euroopasta tehokkaampi ja näkyvämpi globaalilla näyttämöllä. Ja jotta me voimme saavuttaa tämän, meidän täytyy toimia nopeasti. Me emme voi hyväksyä sitä, että EUn ohjelmia ei täytäntöön panna ajoissa, koska jos näin käy, niin me petämme kansalaisemme yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa, joka jatkaa MFF-keskustelutta korkeimmalla poliittisella tasolla. Me tulemme ponnistelemaan jotta voisimme saada puheenjohtajakautemme aikana läpimurron. Me laskemme sen varaan, että voimme tehdä läheistä yhteistyötä tehokkaasti kaikkien parlamentin valiokuntien ja esittelijöiden kanssa. Me, ole, me kuulemme ja ymmärrämme kaikki teidän huolenaiheenne, viestinne ja odotuksenne. Mutta Meistä on myös erittäin tärkeää, että jatkamme keskusteluita ja neuvotteluita kaikilla tasoilla niin, että voimme viedä kaikkia asioita eteenpäin. Ja tässä meitä yhdistää yhteinen tavoite, koska meidän epäonnistumisemme vahvistaisi vain niitä, jotka eivät halua vahvaa Eurooppaa, ja tätä me emme voi sallia. Toisekseen Ison Britannian järjestäytynyt vetäytyminen Euroopan unionista. Eroamissopimuksen ratifioinnin kanssa meidän täytyy viedä menettelyt loppuun EUn puolelta ja tässä Euroopan parlamentin hyväksyntä on myös tärkeää. Kroatia puheenjohtajamaana tulee työskentelemään sen e, puolesta, että saamme nopeasti hyväksyttyä neuvostolle mandaatin jatkoneuvotteluille komission ehdotusten pohjalta. Me toki olemme kuitenkin surullisia, kun yksi jäsenvaltio jättää Euroopan unionin, koska Euroopan unionilla ja Isolla Britannialla on pitkä yhteinen historia. Tämä täytyy siis olla uusi lähtökohta, kun rakennamme läheisiä kumppanuussuhteita tulevaisuudessa ja suhteita, jotka perustuvat yhteisille eduille, kunnioitukselle, varsinkin äh, kaupan, turvallisuuden ja muiden sektoraalisten politiikkojen alulla. Kuitenkin siirtymäkausi, joka on vain 11 kuukautta, on erityisen lyhyt ja se tulee vaatimaan paljon äh, hyvää tahtoa ja työtä, jotta voimme viedä neuvottelut päätökseen tässä ajassa ja että me saamme hyvän sopimuksen äh, molemmille puolille. Troisièmement, Hyvät naiset ja herrat, kolmanneksi Sakrebin huippukokouksen järjestäminen unionin ja Länsi-Balkanin välillä ja liittymisneuvottelujen avaaminen Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa. Me olemme kunnianhimoisia, jotta voisimme saada jäsenvaltioiden tuen sille, että avaamme liittymisneuvottelut näiden kahden maan kanssa. Tuleva Euroopan komission raportti ja ehdotukset jotta parannettaisiin liittymisneuvottelujen metodologiaa, ovat hyvin tärkeitä. Laajemmispolitiikan uskottavuuden kannalta on tärkeää säilyttää poliittisten kriteereiden kunnioittaminen ja yksittäisten maiden jäsenvaltioiden edistymisen arviointi niin, että huomioidaan niiden tulokset. Ja unionin liittyminen on tässä viime sijassa tavoitteemme. Tämän on oltava liittymis, äh, laajentumispolitiikan keskiössä. Olemme tyytyväisiä, että viime lokakuussa parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jolla tuetaan neuvottelujen aloittamista Albanian ja Pohjois-Makedonian kanssa ja korostetaan laajentumisen merkitystä niin äh, ehdokasmaille kuin unionillekin. Euroopan parlamentti on näin vahvistanut uudelleen näkemyksensä siitä, että tarvitsemme uskottavaa laajenemispolitiikkaa unionissa. Zagrebin huippukokous toukokuussa järjestetään 20 vuotta sen jälkeen, kun ensimmäinen Zagrebin huippukokous järjestettiin. Ja näin äh, vahvistetaan laajentumisnäkymät äh, Kaakkois-Eurooppaan. Näiden maiden joukossa oli aikoinaan Kroatia, joka oli ainoa, joka sitten liittyi Euroopan unioniin. Lisäksi Kroatia on tällä hetkellä puheenjohtajavaltion asemassa. Meidän esimerkkimme tuo lisää arvoa tulevaan Zagrebin huippukokoukseen, ainakin symbolisella tasolla. Toivomme välittävämme Zagrebin kokouksesta vahvan viestin Kaakkois-Eurooppaan. Siellä edelleenkin odotellaan jonkinlaisessa Euroopan eteisessä. Jos kaikki uudistukset toteutetaan ja jos liittymiskriteerit täytetään, niin näiden maiden näkymiä ei vaaranneta ja nämä maat ovat tervetulleita. Samanaikaisesti unioni auttaa näitä maita saavuttavan tavoitteet osallistumalla eurooppalaisiin hankkeisiin integraation kautta, infrastruktuuri- verkkojen kautta, poliittisen vuoropuhelun kautta hyvin korkealla tasolla ja niin, että edistetään yhdessä eurooppalaisia periaatteita ja arvoja. Neljänneksi käynnistetään Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi. Me käsittelemme tätä tehtävää hyvin nopeasti, jotta neuvoston kannan pohjalta voisimme saada aikaiseksi toimielinten välisen sopimuksen mahdollisimman nopeasti. Ja näin saisimme nopeasti konferenssin käyntiin. On tärkeää, että neuvosto, parlamentti ja komissio yhdessä sopivat konferenssin tavoitteista ja toimivat siinä tasa-arvoisina. Konferenssin tulisi myös taata kaikkien jäsenvaltioiden kansallisten parlamenttien ja myös kansalaisten hyvin laaja osallistuminen. Aivan erityisesti nuoret on huomioitava. Sen on oltava avoin ja osallistava, ja keskustelujen on keskityttävä sellaisiin kysymyksiin, jotka liittyvät unionin strategiseen ohjelmaan, poliittiseen suuntaan, äh, jonka Euroopan komission puheenjohtaja omaksuu, ja ennen kaikkea täytyy keskittyä niihin kysymyksiin, jotka eniten kiinnostavat kansalaisia. Olemme tyytyväisiä siitä, että Kroatian komissaari Dubravka Suica on vastuussa komissiosta konferenssin valmisteluista. Konferenssi on uusi mahdollisuus tuoda Eurooppaa lähemmäksi kansalaisia ja tämä toteutuu vuoropuhelun kautta. Haluamme ymmärtää ne syyt, jotka ovat johtaneet siihen, että kansalaiset ovat loitontuneet entistä kauemmaksi Euroopasta. Haluamme ymmärtää, mikä johti Brexitiin ja miksi monet eurooppalaiset muissa jäsenvaltioissa ovat niin ikään skeptisiä. Haluamme ymmärtää populismin kasvun syyt ja sen, miksi Euroopan vastaisuus on kasvanut. Haluamme yhdessä ymmärtää, mitä tulisi muuttaa ja mitä tulisi parantaa. Näin haluamme antaa myös kansalaisille puheenvuoron, jotta he kertoisivat meille, minkälaisen Euroopan he haluavat, jotta me voisimme paremmin vastata heidän odotuksiinsa. Dame i gospodo, Hrvatska... Hyvät naiset ja herrat, Kroatia jatkaa EUn puheenjohtajuutta ja rakentaa sen neljälle pilarille. Eurooppa, joka kehittyy meidän tavoitteenamme on saada aikaan tasapainoinen, sisällyttävä unioni, joka huomioi kaikkien jäsenvaltioiden erityistarpeet samoin kuin niiden alueet. Tämä merkitsee sitä, että meidän täytyy kehitellä edelleen sellaista politiikkaa, joka luo parempaa työ- ja elinolosuhteita ja myös taistelee ilmastonmuutosta vastaan. Me tulemme kiinnittämään erityistä huomiota Euroopan vihreän sopimukseen ja on erittäin tärkeää vahvistaa sen täytäntöönpanon taloudelliset edellytykset. Olemme käyneet tästä pitkiä keskusteluita, kun komission kollegio vieraili viime viikolla Zagrebissa. Meidän täytyy saada aikaiseksi ilmasto neutraalisuus vuoteen 2050 meidän täytyy huomioida myös se innovoinnin investointi ja tutkimuksen investoinnit ja huolehtia myös esimerkiksi elinikäisestä oppimisesta, uusista pätevyyksistä ja taidoista, koska tämä on tae unionin kilpailukyvylle ja kilpailukyky on edellytys kasvulle. Siksi meidän täytyy myös kiinnittää huomiota työmarkkinoiden kehittämiselle huomioitava uudet globaalit haasteet, demokraattiset muutokset ja eh, digitaalinen vallankumous. Tavoitteena on parantaa kaikkien unionin kansalaisten elämänlaatua ja myös eh, rakentaa dynaaminen yhteiskunta. Toisekseen Eurooppa, joka yhdistää EUn kasvu ja edistys riippuu hyvin pitkälti siitä, että meillä on kunnollinen eh, talous, jossa huomioidaan infrastruktuuri ja eh, ihmiset. Yhdistyvyys on se, joka on erittäin tärkeää, että saamme aikaan sosiaalista ja alueellista kohesiota jäsenvaltioiden kesken. Siksi me rohkaisemmekin eh, liikenteen, energian ja digitaalisen digitaalista kehitystä. Kroatia tulee rohkaisemaan sellaiseen politiikkaan, joka tukee kansalaisia esimerkiksi kulttuurin alalla, urheilun alalla, koska tätä kautta me voimme vahvistaa myös yhtenäisyyttämme. Vain turvallinen Eurooppa voi antaa tai luoda rauhanomaisen ympäristön kansalaisilleen. Ja sen vuoksi on erittäin tärkeää, että meillä on tehokkaat ja tehokkaasti suojelut ulkoiset rajat. Meidän täytyy saada aikaan kattava ratkaisu kestävälle maahanmuuttopolitiikalle ja turvapaikkapolitiikalle. Se on meidän kaikkien yhteinen tavoitteemme. Me tulemme myös jatkossa kehittämään edelleen unionia vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueena ja sen tulee perustua yhteisille arvoille, demokratialle ja oikeusvaltion periaatteelle. Sen vuosi, vuoksi uusi strategise, uudet strategiset suuntaviivat ovat yksi meidän painopisteistämme. Oikeusvaltion periaate on ydinarvo ja se on myös tärkeä edellytys unionin toiminnalle ja me tulemme vahvistamaan vuoropuhelua yhdessä jäsenvaltioiden kanssa aiheesta. Neljäs, vaikutusvaltainen Eurooppa. Yksikään jäsenvaltio unionissa ei kykene vastaamaan yksinään maailmanlaajuisiin haasteisiin. Yhtenäisyys on meidän suurin vahvuutemme. Euroopan tulee puhua yhdellä äänellä useammin ja kovempaa, ja sillä tavalla voimme vahvistaa rooliamme maailmassa. On myös tärkeää, että ylläpidämme avointa vuoropuhelua meidän pohjois-amerikkalaisten kumppaneiden ja liittolaistemme kanssa – ja meidän täytyy parantaa yhteisiä toimiamme ja välineitämme mukaan lukien puolustus myös yhteistyössä Naton kanssa. On tärkeää ylläpitää Euroopan suhteita myös Kiinan, Venäjän, Intian ja Japanin kanssa sekä muiden suurvaltojen kanssa. Ja sitä tulee tehdä molemmin puolin kun, toisiamme kunnioittaen ja kehittäen yhteisiä kansainvälisiä sääntöjä. Ja meidän täytyy myös ottaa sinä huomioon monet eri politiikan alueet ilmastonmuutoksesta kauppaan, ydinase, sopimus, sulkuun ja niin edelleen. Jännitteet Lähi-idässä ovat hyvin monimutkaiset ja esimerkiksi tilanne Iranissa ja Irakissa – on sekä poliittisesti että turvallisuuspoliittisesti vaikea. Meillä on vanhoja ja uusia haasteita Persian lahdella ja se vaatii yhteistyötä ja vahvaa johtajuutta. Sen lisäksi EU tukee YK kestävän kehityksen tavoitteita ja meillä on myös erityinen vastuu Afrikan, Karibean, Karibean AKT-maiden tulevaisuudesta. Kroatian puheenjohtajakauden aikana me tulemme järjestämään itäisen kumppanuuden huippukokouksen. Hyvät naiset ja herrat, Euroopan unionilla on vastassaan paljon haasteita, kuten hyvin tiedämme. Joka päivä maailma muuttuu monimutkaisemmaksi ja meidän tehtävämme määrä kasvaa. Meillä ei ole mitään helppoja ratkaisuja ja tällaiset liian helpot äh, äkilliset ratkaisut usein perustuvat äh, esimerkiksi väärälle informaatiolle. Kansalaistemme odotukset ovat kasvaneet, meidän täytyy olla lähempänä kansalaisemme. ja meidän täytyy tarjota vastauksia heidän huolenaiheisiinsa. Me emme voi menettää mahdollisuuttamme tarjota enemmän kansalaisillemme. Meidän täytyy parantaa äh, tasa-arvoa, solidaarisuutta ja sisältöä Lyttämistä, koska ne ovat kuitenkin yksi ydinarvojamme. Sen vuoksi, kuten meidän ohjelmamme sanoo, me tarvitsemme vahvan Euroopan haasteiden maailmassa. Kiitos. Presidente Plenkovic. Kiitos. Pääministeri Plenkovic, kiitos puheenvuorostanne. Käsittelitte kaikkia Euroopan unionin esityslistalle kuuluvia aiheita. Seuraavaksi puheenvuoron saa Ursula von der Leyen, komission puheenjohtaja. Olkaa hyvä mr president honourable members kiitos puhemies arvoisat jäsenet arvoisa pääministeri on suuri ilo nähdä teidät jälleen, nyt kun kroatian puheenjohtajakausi on käynnistynyt. muutama päivä sitten komission kollegio sai kokea äh, kuuluisaa kroatialaista vieraanvaraisuutta. Vietimme loistavat 24 tuntia Saimme nähdä perinteistä kulttuuria, moninaisuutta, kaikkea sitä, mitä Kroatia on tuonut Euroopan unionin. Kun puheenjohtajakausi käynnistyi, alkujuhlallisuudet olivat aivan ilmiömäiset. Tämän innostuksen Kroatia tuo mukanaan unionin. Kiitokset tästä. Oli myös aivan ainutlaatuista istua täällä ja kuunnella pääministerin kuuluvan, puhuvan puheenjohtajakaudesta tällä demokratian ehdossa. Tämä parlamenttihan on hyvin lähellä teidän sydäntänne. Ei ole kovinkaan montaa henkilöä, joka voisi sanoa, että olisi ollut ensin Euroopan parlamentissa harjoittelijana, sitten parlamentin jäsenenä ja sitten palaisi vielä tänne parlamenttiin pääministerinä esittelemään puheenjohtajakauden ohjelmaa. Eli hienoa, bravo! And in some ways it all... Tavallaan tämä tarina kuvastelee myös sitä matkaa, jonka maanne on tehnyt vain kolme vuosikymmenen aikana Kroatia on kehittynyt verenvuodatuksesta EU-jäsenvaltioksi ja nyt on kulunut 28 vuotta siitä, kun Euroopan unioni tunnusti Kroatian valtiona. Kukaan ei olisi voinut tuolloin kuvitellakaan, kuinka pitkälle ja kuinka nopeasti maa etenee. Tämä on maanne kansalaisten tahdon ansiota, heidän uhrauksiensa ansiota. He ovat sitoutuneet Eurooppaan ja he ovat päättäväisiä, haluavat kuulua Eurooppaan, jotta saamme rauhaa ja vaurautta. Tätä päättäväisyyttä, yhtenäisyyttä ja energiaa tarvitaan myös tulevien kuuden kuukauden aikana. Tästä Kroatia tunnetaan. Tätä tarvitaan, jotta löydämme yhteisiä ratkaisuja sellaisiin kysymyksiin, jotka ovat meitä aiemmin jakaneet. Esimerkiksi maahanmuutto on yksi varmasti tällaisista ongelmakysymyksistä. Tarvitaan yhtenäisyyttä, jotta Brexit saadaan hoidetuksi, budjettineuvottelut niin ikään. Käsittelemme myös niitä kansainvälisiä kysymyksiä, jotka juuri mainitsitte. Tarvitsemme myös energiaa, jotta voimme varmistaa sen, että saamme tämän digitaalisen ja ilmastosiirtymän toteutetuksi. Nämä ovat tehtäviä, jotka meitä odottavat ja olen tyytyväinen siitä, että Kroatia puheenjohtajavaltiona heijastelee näitä kysymyksiä neljässä pilarissaan, joita pääministeri juuri esitteli. Me tarvitsemme vahvaa Eurooppaa haasteiden maailmassa. Pitää paikkansa, että haasteet ympärillämme ovat entistä vaarallisempia, intensiivisempiä päivä päivältä. Nyt meidän täytyy rakentavasti toimia, jotta tässä maailmassa, jossa pyritään hajottamaan pikemminkin asioita, saamme järjestystä aikaan. Väkivalta päättyy vain silloin, jos neuvottelut käynnistyvät uudelleen. Tästä löytyykin Euroopan unionin vahvuus. Euroopan unionilla on valtavasti diplomaattista voimaa. Se voi keskittyä eskaloituviin vuoropuheluihin, koska meillä on hyviä toimintamahdollisuuksia eri puolilla maailmaa. Meillä on kumppaneita, meillä on suhteita, joita on testattu ajan mittaan, meillä on suhteita, jotka ovat luotettavia, kumppaneita, joihin luotamme. Meillä on ollut myös keskeinen rooli Irakin vakauttamisessa. Sama pätee Iranin ydinsopimukseen. Konfliktinratkaisun lisäksi Euroopan täytyy olla myös globaalisti entistä päättäväisempi. Meidän on vahvistettava asemamme myös kauppakumppanina, aivan niin kuin sanotte. NATO-suhteita on vahvistettava ja meidän on kannettava itsekin enemmän vastuuta. Meidän on rakennettava Afrikan kanssa sellainen kumppanuus, joka kestää ajan koitoksia ja joka tukee myös talouttamme. Meillä on Afrikan kanssa kollegiotien välinen kokous ja me valmistumme myös, valmistaudumme myös EU-Afrikka huippukokoukseen. Tämä henki on myös puheenjohtajakaudella sen työn takana, jota teemme yhdessä Afrikan unionin kanssa. Mainitsitte Balkanin äh, suhteet. Tulevat kuusi kuukautta ovat kriittisessä asemassa. Kroatia tuntee Euroopan näkymien vaikutuksen. Kyse on nimenomaan perspektiivistä näkymistä, jotta tällaiset näkymät todella ovat olemassa. Kroatia paremmin kuin muut maat tietävät, mit, missä määrin äh, taloutta ja erilaisia järjestelmiä on muutettava ja uudistettava. Kroatia tietää, mitä Eurooppa voi tehdä, kun investoidaan ja autetaan aluetta kehittymään. Nyt meidän täytyy pitää tästä löytyneestä vauhdista kiinni. Meillä on myöhemmin vuoden aikana huippukokous Länsi-Balkanilla. Jos me haluamme Länsi-Balkanin Zagrebin huippukokouksen olevan onnistunut, niin nyt täytyy työtä painaa. Tästä syystä me haluamme myös edistää laajentumismetodologiaa muutaman viikon kuluttua, jotta voimme puhua siitä uudistamisesta, joka on aivan välttämätöntä. Ja ennen kaikkea haluamme tarjota länsi kollegoille näkymiä, eh, jotta eh, neuvottelut Albanian ja Pohjois-Makedonian kanssa voidaan käynnistää. He ovat tehneet omat kotiläksynsä ja nyt heille on tarjottava todelliset näkymät siitä, että he pääsevät eteenpäin. Johtajuus on myös tärkeää, kun kyse on tulevan budjetin tiimoilta käytävistä neuvotteluista. Puheenjohtajavaltio, joka saa myös puheenjohtaja Micheliltä tukea, lähiviikkojen aikana tarvitaan edistystä, jotta sopimukseen voidaan päästä. Me tarvitsemme tasapainossa olevan budjetin, oikeudenmukaisen budjetin totta kai, mutta ennen kaikkea tarvitsemme modernin budjetin. Seuraavat seitsemän vuotta ovat erilaiset kuin kuluneet seitsemän vuotta – näin ollen onkin oleellisen tärkeää, että tämä modernisaatio toteutuu. Ihmiset odottavat tätä meiltä. Jäsenvaltiot jatkuvasti penävät unionilta sitä, että pääsemme eteenpäin. Unioni toimisi näkyvästi ja aktiivisesti. Jos haluamme tuloksia aikaan näillä aloilla, niin tarvitsemme kunnon budjetin eh, modernisaatiota varten. Kiitos tämän mainitsemisesta. Se on aivan oleellista meille. Arvoisat jäsenet, Kroatian Puheenjohtajakausi on oleellisen tärkeä, jotta myös ilmasto- ja ympäristösiirtymä onnistuu. Nyt ei enää riitä, kun, että puhuisimme hätätilanteesta. Meidän on toimittava. Nyt on ryhdyttävä työn touhuun ja vihreän kehityksen ohjelma on toteutettava. Työ alkaa nyt. Nyt tänään. Kollegio keskustelee vihreän kehityksen ohjelman investoinneista ja oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta. Tällä uudella mekanismilla me annamme alueille ja tietyille aloille prioriteetin. Niillä äh, vastassa on kaikista suurimmat haasteet ja siellä on tehtävä kaikista eniten ponnisteluita. Me tiedämme, että tämä on hyvin tärkeä aihe Kroatialle niin kuin muillekin. Kunhan kollegio hyväksyy ehdotukset, niin Dombrovskis ja Timmermans komission varapuheenjohtajina tulevat tänne täysistuntoon esittelemään yksityiskohdat. Luotan Kroatiaan, jotta se vie asiaa eteenpäin ja työtä varmasti riittää tuleville kuukausille. Hyvät edustajat, lopuksi haluaisin lausua kroatialaisen kirjailijan sanoja – joka ensimmäisenä naisena oli eh, toimittaja ammattimaisesti Kroatiassa Maria Zagorska. Hän sanoi, että yhtenäisyys on vapautta. Näin on aina ollut Euroopassa. Siellä, missä on ollut yhtenäisyyttä, ja eurooppalainen erityispiirre on se, että se on vapaaehtoista yhtenäisyyttä. Missä on yhtenäisyyttä, siellä on vapautta ja siellä on myös voimaa. Olen vakuuttunut siitä, että Kroatian puheenjohtajakausi tulee olemaan yhtenäisyyden puheenjohtajakausi, voiman, Euroopan voiman puheenjohtajakausi, puheenjohtajakausi, joka vie eteenpäin instituutioitamme siinä, miten rakennetaan, niin kuin te toteatte, voimakkaampaa Eurooppaa maailmassa tänä haasteita. Kiitos. Grazie. Grazie, president. Kiitos komission puheenjohtaja. Nyt kuuntelemme poliittisten ryhmien puheenjohtajien puheenvuorot. Lähdemme liikkeelle kansanpuolueesta. Manfred Weber, olkaa hyvä. Welcome, Andrei. Tervetuloa Andrei Plenkovic, tervetuloa Kroatia Euroopan parlamenttiin. On mukavaa, että olette täällä. Ja kuunneltuani Ursula von der Leyenin puheenvuoron, jossa todettiin, kerrottiin teidän tarinanne, Plenkovicin tarina, on tietysti upeaa kuulla monet, monille täällä salissa, että on tietysti voimakasti motivoivaa kuulla tällainen tarina. Mutta haluan kertoa toisenlaisen tarinan, koska mä olen Euroopan komission varapuheenjohtaja, joka istuu Ursula von der vieressä, kroatialainen komission jäsen, jolla on samanlainen tarina. Hänet valittiin Euroopan parlamentin jäseneksi ja nyt hän istuu näin tärkeässä tehtävässä. Tämä on tärkeä symboli siitä, mitä Euroopan unionille merkitsee Kroatian budjettijakausi ja meille kaikille Euroopan parlamentin jäsenille. Hyvät ystävät, Kroatian puheenjohtajakausi on suuri alku täydelle vuosikymmenelle, koska Kroatia on nuorin jäsenvaltio Euroopan unionissa. Ennen kaikkea Kroatian ihmiset ovat osoittaneet, että jäsenyys on maan etujen mukaista. Tämä on se, mitä viime vuosien aikana on osoitettu, mitä olette osoittaneet EUn jäsenenä. Vuoden 2013 jälkeen Kroatia tuli ulos pitkästä lamakaudesta ja lähes 70 prosenttia kaikesta viennistä – suuntautuu Euroopan unioniin. Ja lähes 3000 kroatialaista pk-yritystä nyt voi hyötyä EUn investointisuunnitelmasta. Nämä ovat esimerkkejä menestystarinasta ja siksi on hyvä, että Kroatia on nyt johdossa. Kroatiassa näkyy myös Euroopan kauneus, toisaalta roomalainen perintö, ja myöskin Itävalta-Unkarin vaikutus Zagrebissa, Venetsian arkkitehtuuri Dubrovnikissa. Kroatia on hyvä tapa eurooppalaisen kulttuurin peili. Ja mitä pääministeri puheessaan korosti, tärkeintä tänään on, että Kroatia on tänään itsenäinen kansakunta, ei enää osa minkään mitä valtakuntaa. Kroatia on itsenäinen kans- kansakunta, osa perhettä, tasavertainen eurooppalainen kumppani. Tämä voimakas eurooppalainen visio heijastuu myös ohjelmastanne. Eurooppa, joka antaa vastauksen maailmanlaajuisiin haasteisiin. Tämä on teidän mottonne. Ja tämän päivän äh, myllerryksissä yksikään jäsenvaltio ei selviä yksin. Kroatian ohjelmassa on tarttu kaikkiin kriittisiin kysymyksiin. Ilmasto, liikenne, liikenneyhteydet, äh, verkottuminen, äh, laajentuminen, digitaalinen vallankumous ja kansalaisten turvallisuus. Avain kohdata nämä haasteet on edessämme ja se on yhtenäisyys, jonka Ursula von der Leyenkin juuri mainitsi. Haluaisin sanoa hiukan, mitä me tarkoitamme tällä. Me tarkoitamme sillä sitä, että ei ole mitään ensimmäisten ja toisen luokan kansalaisia Euroopan unionissa. Esimerkiksi, jos Kroatia haluaa liittyä Schengenin alueeseen ja haluaa olla osa euroaluetta, se saa täyden tuen Euroopan kansanpuolueelta. Yhtenäisyys merkitsee sitä, että annetaan eurooppalainen perspektiivi Länsi-Balkanille. Usean otteeseen on jo mainittu tämä asia. Olemme tietoisia, että Euroopan neuvoston päätös oli lyhytnäköinen päätös jättää avaamatta jäsenyysneuvottelut Albanian ja Pohjois-Makedonian kanssa. Minä kansanpuolueen edustajana olen ylpeä siitä, että kaikki kansanpuolueet edustavat hallitukset neuvostossa tukivat äh, neuvotteluja Sosialistit toivottavasti puhuvat omien ystävien tanskalaisten ystäviensä kanssa ja uudet ystävämme täällä myöskin hollantilaisen ja ranskalaisten ystävien kanssa niin, että voidaan avata tie Albanialle ja Pohjois-Makedonialle tulla Euroopan unionin jäseneksi. Hyvät ystävät, yhtenäisyys merkitsee meille sitä, että yksi kaikkien kaikki yhden puolesta globaalilla näyttämöllä viime viikkojen tapahtumat, kehitys lähi ja se, että olemme olleet lähellä sotilaista käristymistä viime päivinä. Ja aseet ovat olleet olla hyvin äänekkäitä viime päivinä. Ja me voimme tuollakin osoittaa, että me puhumme kovemmalla äänellä kuin aseet, jos me saamme aktivoitua koko Euroopan unionin voiman. Meille tämän vuosikymmenen kaksi ensimmäistä viikotta ovat olleet, viikot olleet eräänlainen herätyshuuto, meidän täytyy luottaa Euroopan kapasiteettiin, että pääsemme pitemmälle eteenpäin myöskin sotilaisen pilarin kehittämisessä Euroopan unionissa. Meidän pitää lopettaa se, että ulkosuhteiden alueella tehdään päätöksiä yksimielisyysperiaatteella. Meidän päästään enemmistöperiaatteisiin tälläkin alueella saadaan aikaan Euroopan ääni, joka kuuluu maailmanlaajuisesti. Brexitin osalta voimme sanoa myöskin meidän kerhomme, meidän sääntömme, Andrei viittasi eh, euroskeptisiin puolueisiin kaikissa se valtioissa. Kukaan ei millään muotoa halua rankaista brittiystäviä. Joku voisi kenties väittää näin, mutta on oltava selvää, että kun ei ole enää Euroopan unionin jäsen, menettää edut, jotka liittyvät jäsenyyteen. Jos tämä ei ole selvää, silloin tulee paljon ongelmia, jotka koskevat kansalaisiamme. Ja tämä merkitsee sitä, että on varmastikin parempaa pysyä jäsenenä. Tämä on haasteellista meille, haasteellista kehitystä. Meidän pitää olla selkeitä. Mitä tulee monivuotiseen rahoituskehykseen? Budjetin pitää saada aikaan tuloksia. Ensin pitää puhua tehtävistä. Jos luodaan voimakas rajanvalvonta, se merkitsee sitä, että Euroopan unioni kokonaisuudessaan on turvallisempi. Jos haluamme investoida tutkimukseen ja kehitykseen, se hyödyttää kaikkia kansalaisia. Pitää lopettaa keskustelu nettomaksajista ja niin edelleen. Pitää puhua tehtävistä, joita edessä on. Uudet tehtävät merkitsevät meille myöskin uutta rahaa Euroopan unionille. Tässä ovat haasteet Kroatian puheenjohtajakaudelle. Nyt on aika, että uusin nuorin jäsen osoittaa johtajuutta ei pelkästään vanhoille ja suurille maille. Johtajuus on nyt nuorella jäsenmaalla jäsenvaltioilla. Se voi osoittaa, että on tulevaisuutta. Te voitte aina luottaa eh, kansanpuolen ryhmään. Mi svo zvama, sanomme kroatiaksi. grazie. Presidente Garcia. Kiitos puheenjohtaja Garcia Perez. ST-ryhmästä, olkaa hyvä. Eh, ministeri Renkovic, eh, Haluamme toivottaa tervetulleeksi vielä kerran Euroopan parlamenttiin. Haluamme toivottaa, että kokemuksenne tästä salista myöskin edistävät sitä, että puheenjohtajakaudessa tulee menestystä. Olemme tietoisia siitä, että olemme tilanteessa, jossa on kausi, joka on täynnä haasteita, ajatellen tilannetta lähi Pidämme myönteisenä sitä, että olette sitoutuneet siihen, että vahvistetaan monenkeskisyyttä ja että aiotte harjoittaa läheistä yhteistyötä korkean edustajan kanssa, jotta voidaan varmistaa se, että Euroopan unioni puhuu yhdellä äänellä kansainvälisessä yhteyksessä. Tuemme myös teidän sitoutumistanne siihen, että on laajentumispolitiikkaa, että avataan neuvottelut jäsenyydestä Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa. Mitä tulee Teidän ohjelmanne prioriteetteihin yksi niistä on Eurooppa, joka suojelee. Tähän otsikkoon haluan, on saatu laajempi ala, joka koskee muuttoliikettä, joka lisäksi tulee myöskin väestökehityksen haasteet ja hyvinvointivaltion säilyttäminen. Lenkovits, me todellakin tarvitsemme suojelevaa Eurooppaa. Eurooppa, joka suojelee, merkitsee myös sitä, että suojellaan solidaarisuutta ja oikeusvaltiota. Eurooppa, joka suojelee, sen täytyy ottaa myöskin huomioon ihmis, ihmillisyys ja huolehtia siitä, että muut maahanmuuttajat integroidaan meidän yhteiskuntimme. Euroopan sitä suojellaan myöskin kansalaisia unionissa eh, eristäytymiseltä. Meillä olemme pyytäneet sitä, että saadaan sosiaalisempi Eurooppa. Tätä me tarvitsemme. Vain se, että järjestetään erilaisia konferensseja, ei voida tarttua erilaisiin kysymyksiin kuin esimerkiksi palkkaero miesten ja naisten välillä tai sukupuolen perustuva väkivalta tai lapsiköyhyys. Meidän täytyy pyrkiä saamaan lisättyä kilpailukykyä, innovaatiota, tuottavuutta ja myöskin äh, taitojen kehittämistä, mutta me tarvitsemme toimintasuunnitelmaa, jolla pannaan toimeen Euroopan sosiaalinen pilari ja myöskin sosiaaliset oikeudet. Ja tästä syystä valittelemme sitä, että teidän ohjelmassanne ei mainita esimerkiksi vähimmäispalkkaa tai todellista suunnitelmaa, jolla torjuttaisiin köyhyyttä. Ja meidän pitää todellakin saada aikaan nämä osaksi teidän puheenjohtajakautta. Ne olemme valmiita antamaan teille yhteistyötä tässä asiassa. Mitä tulee myöskin rahaliittoon, se, että ei ole takuutta mutta työttömyystilanteessa on myöskin asia, joka on sellainen, joka on valitettavaa. Kansalaiset kriisivaiheessa joutuvat, kun ajatellaan miksi sitä, mitä, op, mitä oppia viime kaudesta merkitsee sitä, että täytyy katsoa että lainsäädäntöä niillä alueilla, joissa on mahdollista näissä kysymyksissä. Mitä tulee uuteen rahoituspuitteeseen, tulette samaan meidän tukemme sitä, mutta haluaisin kuitenkin sanoa selvästi sen, että me odotamme, että teidän puheenjohtajakausenne tulee tekemään sellaisen ehdotuksen, joka vastaa sitä ehdotusta, jonka Euroopan parlamentti teki. Me olemme sanoneet usean otteeseen, että emme voi tehdä enemmän vähemmälle varoilla. Ja mitä tulee sitten meidän kunnianhimoiseen tavoitteisimme, me tarvitsemme tällaisen kolmikannan, jossa toisaalta otetaan huomioon se, että BKTstä suurempi osuus menisi yhteisen budjettiin, tarvitaan myöskin uudistus uusi omiin varoihin ja tarvitaan kansallisia investointeja, jossa tämä tapahtuu tiettyjen rahoitussääntöjen puitteissa. Tämä merkitsee sitä, että sisällytetään uusi sääntö vakaus- ja joka antaa lisää sysäystä investoinnille jäsenvaltioissa. Me emme saa pettää Euroopan kansalaisten odotuksia pelkillä lupauksella. Hankkeet, kuten esimerkiksi Euroopan vihreä kehityksen sopimus, vaativat asianmukaista rahoitusta. En halua salata sitä, että meidän perheemme on pettynyt siihen, että te ette ole tehneet ohjelmaa siitä, miten saataisiin kestävä kehityksiä ja sovimuka- asianmukaista siirtymävaihetta. On, että Euroopan komissiota sen tulisi myöskin ottaa kestävän kehityksen tavoitteet osaksi Euroopan talouden ohjausjaksoa. Vielä ei ole myöhäistä. Herra Plenkovic, sosiaalidemokraattinen perhe odottaa, että puheenjohtajakaudella todellakin osoitetaan samaa kunnianhimoa kuin mikä on ollut Euroopan komission työohjelmassa ja samaa kunnianhimoa, jota tämä talo on osoittanut tälle haasteita, joita on edessämme. Toivottavasti luottaa meidän ryhmämme tukeen silloin, että saadaan aikaan ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen muutos, joka on välttämätön Euroopalle. Kiitos. Kiitos. Renew Europe-ryhmästä puheenjohtaja Cholos, olkaa hyvä. President, dear. Kiitos puhemies. Hyvä pääministeri Plenkovic, tämä on Kroatian ensimmäinen puheenjohtajakausi sen jälkeen, kun liityitte 2013. Tämä on teille ylpeä hetki. Se on myös sitä teidän maallenne, mutta se on myös haaste. Te olette käynnistäneet ensimmäisen puheenjohtajakautenne suurella energialla – ja halusitte mahdollisimman nopeasti liittyä myös sisäpiiriin, Schengeniin ja euroalueeseen. Ja minusta mikä tahansa maa, joka haluaa integroitua Schengen-alueeseen ja jakaa yhteisen valuuttamme, sen pitäisi voida tehdä se, se saman tien, kun kaikki kriteerit on täytetty. Meidän prioriteettimme ei ole vain se, että haluamme uudistaa Eurooppaa. Sen täytyy toimia kansalaistensa hyväksi ja sen täytyy olla järjestö, joka houkuttelee uusia jäseniä. Ja tulevaisuuskonferenssi tulee olemaan tässä ratkaiseva. Olen vakuuttunut siitä, että tulevina kuukausina EU tulee antamaan positiivisen viestin länsi palkkanille ja Zagrebilla tulee olemaan tässä avainrooli. Hyvät kollegat, maahanmuuttokriisi 2015 ja 2016 on vaikuttanut moniin jäsenvaltioihin. Huomasimme, että meidän maahanmuutto- ja turvapaikkajärjestelmämme eivät ole toimivia. Meidän täytyy päästä eteenpäin Tänä päivänä minun ryhmäni Renew tulee esittelemään suunnitelman uusiksi ajatuksiksi, jolla voidaan korjata tätä järjestelmää. On aikaa päästä eteenpäin eikä jäädä odottamaan seuraavaa kriisiä. Ja toivon todellakin, että puheenjohtajamaa inspiroituisi meidän ajatuksistamme. Hyvä pääministeri, olette varmaan samaa mieltä kanssani siitä, että maahanmuutto ja demokraattiset haasteet on otettava selkeämmin esiin. Olen iloinen, että otitte sen painopisteeksi puheenjohtajakaudellenne. Monivuotisen rahoituskehyksen suhteen Kroatia että se toteutetaan ja toivon, että te kuuntelette siinä parlamentin viestiä vahvasta budjetista ja että meillä olisi uusi lähestymistapa omiin varoihin. Me tarvitsemme vahvan paketin poliittisille prioriteeteille. Sen lisäksi haluaisin kiittää teitä ja Charles Michelia teidän työstänne Libyan, Iranin ja Irakin suhteen. Meidän täytyy olla varpaillamme ja pyrkiä saamaan nämä jännitteet ja konfliktit, konfliktit äh, ratkaistua. Te olette kantaneet vastuunne aikoina, jolloin meillä on suuria haasteita. Yhteinen kanta ja yhtenäisyys on se avain, jolla voimme pitää kohtalon omissa käsissämme. Toivotan teille kaikkia hyvää puheenjohtajakautenne aikana ja voitte olla vakuuttunut siitä, että näissä haasteissa teillä on Renew kumppaninanne. Kiitos. Seuraavaksi vihreistä puheenjohtaja Keller. Olkaa hyvä. Dear colleagues, I'm very happy. Hyvät kollegat, olen tyytyväinen, että Kroatia nyt on käynnistänyt ensimmäisen puheenjohtajakautensa. Toivotan teille kaikkea menestystä. Toivotan myös hyvää uutta vuotta. Puheenjohtajakausi osui nyt kriittiseen ajankohtaan, kun uusi parlamentti ja uusi komissio ovat astuneet virkkaansa säätämään lai, lakia täyttämään niitä lupauksia, joita annoimme vaalikampanjassa. Meillä on paljon työtä Ilmastokriisi on valtava, se vaikuttaa meihin kaikkiin ja meidän on toimittavaa nyt sekä eu tasolla että myös jäsenvaltioissa. Euroopan komissio onkin jo tehnyt äh, tästä aiheesta lupauksia ja se on hyvä. Tarvitaan myös jäsenvaltioiden panosta. Liian moni jäsenvaltio on estänyt ympäristöalan etenemisen aiemmin. Tämän on muututtava. Me tarvitsemme jäsenvaltioita niin, että ne toimivat aktiivisesti myös ilmastoalalla. Teidän tehtävänne on varmistaa, että tämä toteutuu ja se on suuri vastuu. Me rohkaisemme teitä ja hallitustanne toteuttamaan myös omaa oikeudenmukaista siirtymäänne Kroatiassa. Haluaisimme jäsenvaltiolta lisää toimintaa myös oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien alalla. Olen tyytyväinen, että mainitsitte tämän puheessanne. Tarvitaan vertaispainostusta jotta jäsenvaltiot palaavat oikealle tielle. Perusoikeudet ja vapaudet ovat Euroopan unionin peruspilareita, eikä niitä tulisi heikentää. Se pätee kaikkiin jäsenvaltioihin. Arvoisa pääministeri, olen huolissani siitä raportista, että Kroatiassa on jätetty kansainvälinen oikeus huomiota, äh, kun kohdellaan maahanmuuttajia. On kerrottu myös systemaattisesta väkivallasta ja väärinkäytöksestä, alistamisesta, myös tuliaseiden käytöstä. Kansalaisjärjestöt ovat raportoineet näin useaan otteeseen, myös media on asiaan tarttunut, mutta Kroatia ei ole kuitenkaan tutkinut näitä väitteitä. Ei tämä ole jäsenvaltioissa hyväksyttyä eikä missään valtioissa hyväksyttyä. Pakolaisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia haluan, että varmistatte, että näitä oikeuksia myös noudatetaan. Kroatian rajat ovat Euroopan rajoja. Se, mitä siellä tapahtuu, on meidän kaikkien vastuulla. Me emme siis käännä katsettamme pois. Kroatia on kaunis maa ja nuoren perheemme jäsen. Puheenjohtajakausi on teidän hallituksellenne maallenne suuri mahdollisuus osoittaa, mikä on teidän näkemyksenne, mitkä ovat teidän ajatuksenne tule- yhteisestä tulevaisuudestamme. Puheenjohtajakausi johtaa myös siihen, että katseet kohdistuvat teihin ja siihen, miten te toimitte globaalisti ihmisoikeuksien ja myös ilmastokysymysten osalta. Voitte luottaa meidän tukeemme, kun viette eteenpäin sosiaalista oikeudenmukaisuutta, ilmasto-oikeudenmukaisuutta, mutta me keskitämme huomiomme myös ihmisoikeusrikkomuksiin, onpa sitten kyseessä mikä maa ja hallitus tahansa. Kiitos. Kiitos edustaja B. ID-ryhmästä, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, arvoisa pääministeri Plenkovic. Tämän päivän keskustelu on tavallaan jatkoa niille Zagrebissa käydyille näkemysten vaihdoille, joita kävimme joulukuun alussa. Te esittelette meille nyt nämä suuret painopisteet Kroatian kaudelta, kolme pääpainopistettä. Nämä kolme painopistettä voivat tuoda mukanaan myös suuren eh, vaaran siitä, että tässä pyritään ottamaan harppaus eteenpäin liian nopeasti. Sanoitte, että haluatte nopeuttaa laajenemista. Pohjois-Makedonian ja Albanian kaikki näet, näkevät, mikä on todellisuus näissä maissa vaikkakin nämä ovat liittolaismaita, ystävämaita, joiden kanssa meidän on tehtävä yhteistyötä, mutta kuitenkin siellä vallitsee hyvin laajalle levinnyt korruptio, islamistit, Saudi-Arabiasta ja Turkista ovat siellä vaikuttamassa ja ne haluavat kuitenkin kovasti liittyä unionin. Macron käytti veto-oikeutta. Marraskuussa Juncker puhui historiallisista seikoista. Ja Emmanuel Macron selittää meille, että hän on valmis hyväksymään äh, Albanian ja Pohjois-Makedonia, varmaan sitten myös äh, Bosnia ja Kosovonkin jossakin vaiheessa, niin että äh, jäsenvaltioita olisikin jatkossa sitten 31, eikä tämä sitten vahvistaisi unionia, vaan heikentäisi unionia entisestään. Puhuitte myös monivuotisesta rahoituskehyksestä. Jokuisen päivän kuluttua Brexitin yhteydessä unioni menettää yli 10 prosenttia väestöstään. Meidän tulisi keskittyä uudelleen niille aloille, joilla voimme ministereen tasolla järjestää yhteistyönne niin, että jäsenvaltioiden etuoikeudet vahvistetaan, eikä budjetinkin kautta harpattaisi eteenpäin tällaista harppausta, otettaisi yhä raskaampia vastuuta ja keskitettäisi valtaa Brysselin. Tässä parlamentissa puhutaan aina omista varoista Euroopan unionille. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että toteutettaisiin Euroopan tason verotusta. Tämä on huono uutinen veronmaksajillemme joiden täytyy aina vain maksaa enemmän veroja ja vastineeksi saavat entistä vähemmän. Puhuitte myös Euroopan tulevaisuuskonferenssista. Tästä tulisi käydä keskustelua ilman tabuja siitä, mihin Eurooppa on menossa. Jotkut haluavat käyttää tätä vain siihen suuntaan, että integraatio etenee ja päätöksiä tehdään entistä enemmän määräenemmistöllä. Hylätään mielisyysvaatimus. Tämä ei toimi. On pakko todeta, että Euroopan unioni nykytilassaan ei pysty suojelemaan rajoja maahanmuutolta, ei pysty suojautumaan taloudellisesti maailmanlaajuisia suurvaltoja järjestöjä vastaan. Se ei myöskään pysty toimimaan kansainvälisesti. Se on poissa Syyriasta, Libyasta, Irakista ja Iranista. Ja me rajoitumme tällä hetkellä vain äh, läksyttämään maailmaa ihmisoikeuksista ja jäsenvaltioita kansalaisoikeuksista. Riittääkö tämä? Ei tietenkään. Ja sitten Brexit on valtava haaste. Boris Johnson äh, puolustaa brittien etuja, hän neuvottelee koko maailman kanssa kauppasuhteista. Me emme voi hyväksyä sitä, että jatkossa yhdistynyt kuningaskunta on jonkinlainen äh, sisääntulo portti Euroopan markkinoille väärin konstein. Meidän täytyy kohdella Britanniaa kunnioituksella, se on äh, naapuri, kumppani, äh, mutta meidän täytyy puolustaa omia etujamme niin, että todella suojaamme talouttamme ja sitä ei vielä ole nähtävissä. Kiitos. Sitten edustaja Tomacic, ECR-ryhmä. Olkaa hyvä. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Republika Hrvatska. Kiitos. kuuden vuoden, kuuden ja puolen vuoden Euroopan unionin jäsenyyden jälkeen Kroatialla on ensimmäinen puheenjohtajakausi. Kun liityimme unioniin, oli selvä, että me emme monin monen asian suhteen olleet eh, tarpeeksi kehittyneitä ja halusimme kehittyä maaksi, jossa markkinatalous ja oikeusvaltioperiaate ja muuta, eh, se ei ollut valmista. Nämä kuusi ja puoli vuotta ovat olleet haasteellisia, ei vain Kroatialle, vaan koko unionille. Maahanmuuttokriisi vaikutti myös sosiaalisiin eh, vastustukseen ja meillä on yhä vielä suuria eroja jäsenvaltioiden välillä kehityksen suhteen. Euroopan unioni on muuttumassa ja Brexit teki selväksi sen, että jos me emme eh, puutu ongelmiin, niin muutoksia tulee. Ja pienillä jäsenvaltioilla täytyy olla suurempi mahdollisuus tuoda esiin omia prioriteettejamme eh, EUn agendalle näinhän tällä hetkellä ei ole tilanne. Kroatia on koko historiansa ajan osoittanut useita kertoja, että se on ollut valmis ottamaan osan taakasta kantaakseen haasteellisina aikoina. Ja minä toivon, että tämä puolivuotiskausi on sellainen, että Kroatia käyttää kaikkia EUn välineitä uudistakseen EUn politiikkaa. Vaikkakin Kroatia parlamenttia on usein noudattanut muiden suuntaviivoja ja huo, jättänyt huomiota sen, että jäsenvaltiolla täytyy olla myös oma politiikka, niin nyt Kroatialla on mahdollisuus tuoda esiin oman kunnianhimonsa ja tavoitteensa tällä kaudella. Ja toivon, että Kroatian hallitus käyttää tämän mahdollisuuden. Minä toivotan teille hyvää pääministeriä, teidän kabinetti ja koko puheenjohtajatiimille paljon menestystä. Puheenjohtaja Sjödevan, GUE-ryhmä, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Ja katson, että uutta vuotta ja tehtävöitä Kroatian puheenjohtajavaltiolla, mutta kuitenkin sitä ennen haluaisin puhua konfliktista Iranin ja Yhdysvaltain välillä. On hyvä, että Euroopan ulkoministerit viime viikolla vielä kerran vahvistivat sen, että he pitävät edelleenkin kiinni ydinsopimuksesta Iranin kanssa. Kysymys on eräästä suuresta diplomaattisesta menestyksestä viime aikoina – se, että puolitoista vuotta sitten Yhdysvallat jättävän sopimuksen, johti tilanteen kärjistymisen Persialaisen alueella, mikä on johtanut siihen, että olemme suuren sodan partaalla. Ja EU tässä tilanteessa on tehtävä kaikki, minkä se voi, jotta se voisi estää tämän uhkaavan sodan ilman, että väärällä tavoin siinä Täytyy puolustaa kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeuksia, täytyy puolustaa rauhaa ja kansainvälistä oikeutta. Siksi eurooppalaiset sotilastukikunnat, niitä ei saa käyttää tässä sodassa. Eurooppalaiset sotilaat on vedettävä pois alueelta. Mutta herra pääministeri. 2020 tulemaan vuosi, joka osoittaa suuntaa Euroopan unionille. Te puhuitte digilaisista vallankumouksista. Tähän tulee myös ilmastonmuutos. Me olemme suurimman yhteiskunnallisen haasteen edessä sit, anteeksi, sitten eh, teollisen vallankumouksen. Ja nämä muutokset, sosiaalinen, se tästä on aikaisemmin sosiaalisella oikeudenmukaisesti ja niin rahoituksellisesti myöskin, että se voidaan toteuttaa, se, se merkitsee sitä, että että olemme mistä keskustelleet enemmän jopa siitä, mitä olla pilkun takana eh, monipuolisessa rahoituskirjassa puhutaan kuin siitä, mitä ovat suunnitelmat. Mutta kohjaisopolitiikka, josta luvuttaisiin niin, että saisin aikaan enemmän varustelua, on meistä väärin. Me haluamme, että Eurooppa kasvaa yhteen sosiaalisesti ja taloudellisesti. Tämän sosiaalinen yhteenkuuluvuus on jotakin, mitä pitää investoida meidän eurooppalaisissa yhteiskunnissamme. Siellä on tärkeää, että Eurooppa myöskin kunnioittaa omilla rajoillaan ihmisoikeuksia ja valitettavasti meidät tavoittavat uutiset, jotka kertovat ihmisoikeusrikkomuksista myöskin Euroopan ulkorajoilla, myös Kroatian rajoilla. Toivon, että teidän hallituksen toimii esimerkkinä seuraavien kuukauden aikana silloin, että kunnioitetaan ihmisarvoa ja myöskin turvapaikkaoikeuden perusoikeutta ja toimitaan ihmisoikeuksien puolesta. Ja näiltä osin toivotan teille paljon menestystä. No niin, Kiitos sitoutumattomista. Edustaja Kolakusic, olkaa hyvä. Itse postoani kollege. Puhemies, hyvät kollegat. Euroopan unionilla on hyvin haastava rahoitustilanne edessään. Monivuotinen rahoituskehys on tehnyt pienemmille jäsenvaltioille, niin kuin Kroatialle, mahdolliseksi sen, että taloudellisia tappioita voidaan tätä kautta kompensoida. Maataloudessa 4,5 miljardia euroa menetettiin liittymisen jälkeen ja tiettyä kompensaatiota Kroatia on voinut saada EUn varoista. 1,7. Nyt lähestymme sellaista tilannetta, jossa yhdistynyt kuningaskunta jättää unionin ja tulevien kymmenen vuoden aikana joudumme huomioimaan sen, että Britannia on maksanut suuren osan budjetista. Se on maksanut enemmän kuin mitä se on budjetista saanut. Jatkossa tulee sellaisia jäsenvaltioita, jotka tarvitsevat rahoitustukea, eli meidän on löydettävä toisen tyyppinen rahoitusmalli, jossa voimme lisätä tukea. Presidenti dei gruppi. Sitten puhe, äh, pääministeri Plenkovic haluaa lyhyesti vastata tässä välissä. Olkaa hyvä. Hyvät kollegat, ensin haluaisin kiittää kaikkien poliittisten ryhmien johtajia Euroopan parlamentissa heidän reaktioistansa Kroatian puheenjohtajakauden painopisteiden esittelyyn. Muutama asia niistä äh, kysymyksistä, mitä otitte esiin. Ensinnäkin odotan mielenkiinnolla, että teen synergiassa yhteistyötä kanssasi Ur- Ursula Toivon, että me kaikki voimme työskennellä tehokkaasti näinä ensimmäisinä kuukausina ja tuoda mahdollisimman paljon lainsäädäntöä eteenpäin. Ja tämän huomioiden maahanmuutto, kun mainittiin, odotamme todellakin Dublinin paketin uudistamista. Sitä odotetaan. On aika, että me teemme uuden version tästä. Mitä tulee sitten Schengeniin ja euroon, joka täällä mainittiin, selittyy. Kroatian, en halunnut tietoisesti mainita niitä aluksi, mutta on totta, että minun hallituksellani on kaksi tavoitetta. Yksi, liittyä Schengen-alueeseen ja kiitän Junckerin komissiota siitä, että he näyttivät vihreätä valoa teknisen osuuden puolesta. Ja nyt sitten odotan Ursula von der Leyenin komission reaktiota ja me pyrimme tähän tavoitteeseen. Mitä tulee taas euroon, me tällä hetkellä työskentelemme toimintasuunnitelman täytäntöön pantavaksi niin, että voisimme viedä tämän päätökseen puheenjohtajakautemme lopuksi ja sitten asia siirtyy euroryhmätasolle. Mitä tulee tähän monitahoisuuteen, humanitaarisyyteen ja sosiaaliseen pilariin, jotka edustaja Garcia mainitsi, Uskon, että jos luette tarkkaan koko ohjelman, sehän on jaettu teille kaikille, niin te tulette näkemään, että siinä on hyvin paljon sosiaalista mukaanottamista, tasa-arvoa, syrjimättömyyttä. Tämä on tärkeä osa meidän ohjelmaamme. Ja mitä tulee maahanmuuttoon ja Kroatian rajojen suojeluun, tässä haluan olla hyvin selkeä. 2015 ja 2016 maahanmuutto- ja pakolaiskriisi on ollut Berliinin muurin kaatumisen jälkeen kaikkein tärkein ilmiö, mitä on tapahtunut muuttunut, ei vain poliittisesti, vaan äh, myös äh, kansallisissa keskusteluissa kaikissa maissamme. Sen vuoksi ratkaisu tähän asiaan on vahvistaa Euroopan unionin ulkorajoja. Meillä täytyy olla kattava äh, paketti, ulkopolitiikka, kehitys,